Tsekin tasavallan, Romanian, Bulgarian ja Unkarin asiasta vastaavat viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Euroopan parlamenttiin on valittu edustajat Jiri Paine, Rasvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ja Livia Jaroka jotka aloittavat toimensa 5., 13, 14 ja 15 syyskuuta 2007. He korvaavat edustajat mm, Peter Mahin, Viktor Negreskun, Maria Gabrielin ja Ilkka Kalpeltsin. Parlamentti ottaa huomioon heidän valintansa ja toivotan tervetulleeksi uudet kollegat ja muistutan siitä, että heillä on täydet valtuudet toimia Euroopan parlamentissa sen elimissä työjärjestyksen ehtojen mukaisesti.